säätelisi sitä, mm, mitenkä voidaan saada myös tiettyjä rajoituksia tietylle toiminnalle. Melutason alentamiseen suuntaavia tarkistuksia ei tähän tekstiin voida esittää päättää, koska tässä nyt on kysymys lähinnä siitä, että saadaan aikaa tiettyjä käyttörajoituksia, jotka liittyvät meluun. Se, mitä me voimme tehdä ja mitä me olemme tehneet, on se, että me yritämme lähentää näitä kahta osapuolta. Eli eh, arviointia ja halliointia, hallinnointia. Nyt eh, tässä on menty jo näiden pahimpien ongelmien yli sekä eh, tekniset että vastaavat nyt on tarkistuksissa huomioitu. Siellä on hyvin poleminen tarkistus. Kun olen kuullut kaikkia osapuolia, me olemme sitä mieltä, että tämä pitäisi olla direktiivi eikä asetus. Ja mistä syystä? Syynä on se, että useimmat osapuolet ovat sitä mieltä ja kun nyt katsotaan erilaisia ongelmia eri eh, lentokentillä koskien melua tai muita asioita, eh, olemme käyneet hyvin monissa. Ei ole Euroopassa yhtään kenttää, joka olisi samanlainen kuin toinen. Kaikilla on omat erikoisominaisuudet, mutta minun näkökulmastani eh, meillä pitäisi olla sellainen lainsäädöskappale, jossa pystyttäisiin asettamaan tiettyjä toimintarajoituksia ja voi olla, että jonkinlainen lentokenttä, joka toimii hyvin muissa suhteissa, tämä saattaa mennä sitä vastaan oikeastaan. Ja tässä pitäisi mahdollisimman hyvin saada aikaan myönteistä. Ja tämä tietenkin riippuu ominaisuuksista sillä lentokentällä. Ja niinpä voitaisiin sopeuttaa perus äh, mm, lainsäädäntöä ja tässä tapauksessa tämä olisi myönteinen äh, tulos asetuksella joka tapauksessa. Äh, tästä on keskusteltu ja viittaamme myös siihen, että voitaisiin asettaa tiettyjä yörajoituksia. Joissakin tapauksissa se on mahdollista ja e, se on hyvä ratkaisu niin, että me ratkaistaan nykyiset ongelmat. E, me olemme saaneet e, sähköisesti tai kirjeitse erilaisia viestejä tästä asiasta ja kaikissa näissä viestissä sanotaan, että pääasiallinen ongelma on juuri yömelu Eh, usein sen tähden, että tulee eh, yölentoja ja eh, jotkut sanovat, että siinä lähellä on näitä sellaisia keskuksia, jotka tarvitsevat näitä lentoja. Usein ei ole mitään keinoa välttää sitä. Me tarvitsisimme jonkinlaisen keinon tähän ja tästä syystä täytyy puuttua tähän taloudelliseen tilanteeseen myös meidän täytyy hoitaa asia mahdollisimman kestävästi. Ja sanomme, että olemme tutkineet asiaa ja on paljon kestäviä välineitä, joita voidaan käyttää ja tehdä muutoksia. Ja aina pitää kuitenkin hyödyttää ihmisten terveyttä ja sitten kaupunkiympäristö. Tiedän, että se ei ole EUn toimivaltuuksissa, mutta siitä huolimatta kukaan ei estä sitä, että antaisimme tiettyjä suosituksia, sanoisimme sidosryhmille, eli kunnille esimerkiksi, jotka, joissa ne on lentokenttiä, pitää ottaa huomioon myös laajentumissuunnitelmat. Äh, on aivan totta, että jotkut ongelmat ovat syntyneet, koska lentokentät ovat äh, alueilla, joilla alun perin oli tiettyjä rakenteita, mutta on sellaisia äh, kuntia, jotka eivät ole ottaneet tätä huomioon, tätä laajentumista. Ja pitäisi ottaa huomioon myös, että miten laajentuvat alueet, jotka ovat lentokentän lähelle. Ja on totta, että usein valitetaan siitä, että kun on ostettu halvalla ei voida nukkua, mutta tällä tavoin mahdollisimman hyvin pitäisi noudattaa näitä tätä lakia, mutta usein tämä menee EUn toimivaltuuksien ulkopuolelle. Ja sitten kaikki asianomaiset osapuolet. Meidän ajatuksemme on se, että kuntien ja muiden osapuolten pitää tulla mukaan. Siitä syystä me olemme ottaneet mukaan tämän kuulemisen, asianomaisten osapuolten kuulemisen ja mahdolliset ratkaisut, joita olisi tai sitten mahdollisissa toimintarajoituksissa. Tämä tulisi esiin myös kaikissa Euroopan maissa. Olemme keskustelleet monien kanssa, jotka ovat hyvin pitkällä ja on mahdollisuuksia selittää teknisesti, minkälaisia muutoksia voidaan tehdä. Tässä ei tarkoitus ole, että tulee ristiriitoja eri osapuolten välille, vaan pyritään tasapainoon niiden välillä, jotka hoitavat näitä lentoja ja niiden välillä, jotka hyötyvät tai kärsivät haittoja. Niinpä meidän mielestämme pitäisi eh, perustaa puolueeton välittäjätaho, jonka pitäisi kuulla näitä kumpaakin osapuolta. Ja eh, tällä hetkellä eh, tulee merkittäviä konflikteja tuomioistuimiin, mutta ne voitaisiin ratkaista, jos olisi tällainen välittäjätaho. Ja tämä olisi mahdollinen ratkaisu monessakin tapauksessa. Joka tapauksessa tässä komissiolla on mahdollisuus puuttua jossakin määrin, mutta kun puhumme näistä toimintarajoituksista, meidän täytyy keskustella komission kanssa vielä tässä niin meidän pitäisi kuulla tosiaankin äh, eri osapuolia ja silloin kun äh, komissio puuttuu siinä vaiheessa, äh, kun on asetettu toimintarajoitus ja sanotaan, että sitä pitää muuttaa, mutta missään ei sanota, että tämä toimintarajoitus, joka olisi pitänyt antaa, ja sitä ei ole annettu, joten osapuolet saattavat siitä kärsiä. Niinpä äh, tämä on kaksisuuntainen äh, toimintamalli ja äh, sen pitäisi olla selkeä ja meidän, mielestämme, meidän mielestämme pitää saada aikaan tasapainoa ainakin siihen, miten komissio voi puuttua asiaan ja miten nämä osapuolet voivat vaatia komissiolta toimia. Kaiken kaikkiaan tässä tekstissä ja mahdollisuuksiemme mukaan olemme mahdollisimman hyvin painottaneet tiedonsaamisen ja kuulemisen mahdollisuuksia ja voin vakuuttaa teille, että joillakin alueilla, joillakin lentokentillä on todettavissa, että ne tietyt muutokset esimerkiksi hätätapauksessa, kun tulee hätätapaus päivän aikana, ei tule mitään ongelmia. Ja silloin saattaa olla, että muutetaan, muutetaan tosiaan näitä reittejä ja pitäisi olla kunnollinen tiedotusjärjestelmä näistä asioista. Myös tämän, tämän valiokunnan näkökulmasta on tärkeää ottaa huomioon ihmisten terveys, te, kansanterveys ja pitää löytää siinä mielessä tasapainoinen ratkaisu ja tulos. Ja meidän täytyy saada sellainen edistys, joka vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, ei ole edistystä. Niinpä nämä äh, lähtökohdat on se, että me olemme äh, ottaneet mukaan useita tarkistuksia, mutta jos haluamme hyvin tiukasti äh, tarkastella tätä, tämä ei ole mikään yksinkertainen asia, niinpä näin olemme siitä toimineet. Ja nyt mielelläni vastaan. Toivottavasti saamme hyvän keskustelun. Kiitos. Vielen Dank an den Berichterstatter für die ausführliche... Kiitokset esittelijälle tästä yksityiskohtaisesta alustuksesta hyvin hankalaan ja monimutkikkaaseen aihealueeseen liittyen. Varjoesittelijöille puheenvuorot seuraavina ja muilta on vain yksi puheenvuoropyyntö. Jeffin Foster. Niin, varjoesittelijät saavat kyllä puheenvuoron, joten ei mitään hätää niin kollega Schnellhardt. Muita puheenvuoropyyntöjä, Karl-Heinz Florenz. Eli nämä kolme saavat puheenvuoron ja Christa Klaas, olepa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. On tärkeää, että käymme laaja-alaista keskustelua tästä aiheesta. Tuholsti jo totesi, että melu on muiden ääntelyä. Muut aina aiheuttavat melua. Me olemme täällä tässä valiokunnassa tarkasteltavat melua myöskin terveysnäkökulmasta katsottuna. Melu on subjektiivista, vaikka selkeää meluraja ei voida määritellä. Ja olisi hyvä, että tässä valiokunnassa poliittisesti käsiteltäisiin myöskin melukysymystä. Mehän tiedämme, että mitä useammin melua joutuu sietämään, sitä herkemmiksi ihmiset tulevat ja stressireaktiotkin vahvistuvat. Mitä vai, vahvempi melu on, niin se on sama kuin kivun osalta. Ei sellaista sietokynnystä pääse syntymään ja tästä syystä on tärkeää, että kansalaistenkin huolenaiheet huomioidaan. Asetuksen ei pitäisi toimia yksipuolisesti, eli käsitellä vain ja ainoastaan ilmailua taloudellisena sektorina, vaan meidän täytyy katsoa myöskin tätä terveydellistä ulottuvuutta, ja alue- ja paikallisviranomaisten pitäisi tarkastella alueen lentokenttiä ja tehdä siltä pohjalta päätöksiä. Melusaaste on paikallista, joten päätökset on tehtävä paikallisesti yhdessä kansalaisten kanssa. Vain ja nostan siellä voidaan löytää kohdennettuja ratkaisumalleja, joista tehdään päätökset. Jos komissio saisi siunausmahdollisuuden, niin silloin on selvää, että me emme enää kuulisi kansalaisia. Ja tästä syystä olenkin valmis tukemaan kollega Piriloa artiklan 10 osalta. Eli päätökset jotka tehdään kansalaisten toimesta. Nämä päätökset täytyy suojata ja komissio ei voi kumota tämän tyyppisiä päätöksiä. Talous ja kansalaisten hyöty voidaan saada saman katon alle, mikäli noudatetaan sovittuja pelisääntöjä, mutta me tarvitsemme selkeät pelisäännöt ja yksikään lentokenttä ei toimi Äh, itsenäisesti, vaan se on riippuvainen maailmanlaajuisesta ilmailusta. Ja mikäli ilmailun saralla syntyy ongelmia, niin silloin se huomataan kyllä lentoyhtiöissä. Pari vuotta sitten syntyi tuhkapilven takia suuria ongelmia. Monet tuottajat eivät voineet tuottaa tuotteita, koska osia ei löytynyt varastosta ja silloin joudutaan myöskin ö, keskeyttämään tuotantotoimintaa se aiheuttaa myöskin ongelmia työntekijöille, joten tämä on tärkeä aspekti tämä yhteistyö ja niin kuin esittelijä sanoi, tämä sovittelu osaa niin sekin kuuluu tähän yhteistyöhön. Tässä ei pidä tuijottaa vain ainoastaan yhtä maata ja yhtä lentokenttää, vaan täytyy muistaa, että kyllähän Euroopalla on oma vastuu kannettavana myöskin globaalisti nähden. Me tarvitsemme koordinoitua lentoilmailutoimintaa, ottaen huomioon sekä taloudellinen että kansanterveydellinen aspekti. Esittelijän ehdotus määräaikojen pidentämiseksi meidän pitäisi tarkastella, minkälaisia vaikutuksia tällaisella päätöksellä on. Ehkäpä yksi kuukausi enemmän, mitä, miten se vaikuttaa näihin taloudellisiin päätöksiin päätöksiin suhteessa siihen, että lisäaikaa annettaisiin kolme-neljä kuukautta. Ja mitä Pirillo tarkoittaa puhuessaan yölentoterminaalista? Eihän tilanne saa olla sellainen, että yöllä lennetään maaseudulle ja, ja kuljetus tapahtuu sitten jatkossa tei, tie, väyliä käyttäen. En tiedä, miten tässä voitaisiin säästää. Niin, esittelijä sanoo komission ehdotukseen liittyen, että olisi hyvä siirtyä asetuksesta direktiiviin. Monivuotisen kokemukseni perusteella voin sanoa, että asetuksen avulla on aina päästy tai yleisesti päästy nopeammin ja tehokkaammin tuloksiin. Ja kyllä asetukseenkin voidaan ujuttaa kansallista toimintaa, marginaalia. Se on mahdollista. Niin, yksi kysymys komissiolle. En nyt ole alan asiantuntija, mutta kyllähän komissio on paneutunut tähän aiheeseen ja kysyisinkin, että ovatko kaikki älykkäät ja tekniset ratkaisut huomioitu? On havaittu, että Eurooppa tarvitsee yhteisen verkoston. Me emme saa vain siirtää paikasta toiseen ja katsoa vain ja ainoastaan omaan napaan, eli alueen paikalliseen tahoon, vaan meidän täytyy löytää EU-laajuinen logistiikkajärjestelmä, joka antaa mahdollisuuden nopeaan ja tehokkaan tuotteen siirtämiseen määrän päähänsä. Eli vielä kerran, ilmailu, melu on paradoksaalinen ongelma. Yhtäältä ihmisillä on tarve kehittyä yhteiskuntana, mutta tämä kehittyminen johtaa mobiliteetin kasvuun ja se johtaa uusiin melulähteisiin. Me Tietenkin kaikki haluamme, että internetin kautta tilatut tuotteet saadaan heti seuraavana päivänä käyttöön ja puoli ilmatteeksi päästäisiin lomalle. Nyt täytyy katsoa, että mitä me haluamme, paljonko me olemme varmiita maksamaan kasvusta, ja siksipä täytyy yhteiskunnassa keskustella siitä, että paljonko liikennettä tarvitsemme ja haluamme, ja paljonko melua olemme valmiita sietämään, joten on hienoa, että nyt voimme keskustella melusta uudemman kerran huomioiden juuri tämä kansanterveydellinen aspekti. Kiitoksia. Dank, Frau Klaas, als... Kiitoksia, Rova Klaas. Seuraavana varjoesittelijä Zanoni. Grazie, Presidente. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin tärkeästä työstä, jota hän on tehnyt. Varjoesittelijänä puhun nyt ihan yleisellä tasolla, koska meillä ei ole ollut niin paljon aikaa tarkastella näitä 50 tarkistusta. Yksi asia, mikä on varma, on se, että koko ajan kasvava melu eh, esimerkiksi lentokentillä ja nämä eh, yölennot, se vaikuttaa ihmisten terveyteen negatiivisesti. Nimenomaan näille ihmisille se on negatiivista, jotka asuvat lentokentän lähellä. ja silloin he joutuvat kärsimään monenlaisista saasteista. Nämä yölennot vaikuttavat todellakin terveyteen negatiivisella tavalla. Ja suurin osa matkustajista haluavat, että heillä on laaja valintamahdollisuus, kun he valitsevat lentopalveluita. Ja se on tärkeää myös alueelliselle kasvulle. Eli että on lentokenttä, joka voi toimia aktiivisesti, mutta näiden näkökulmien välillä pitää olla tasapaino. Meidän tehtävämme on suojella kansalaisia ja sitä meidän on priorisoitava tässä valiokunnassa. Liikennevaliokunta, joka on vastuuvaliokunta, tulee sitten käsittelemään muita näkökulmia. Minä tuen esittelijä siltä osin, kuin hän yrittää luoda hieman tiukennuksia näihin sääntöihin, jotka koskevat erityyppisiä saasteita. Ei voida katsoa vain taloudellista tekijää. Ei kuitenkaan ole niin vakuuttavaa, kun esittelijä sanoo, että direktiivi olisi soveliain väline saada parempi suojataso niille kansalaisille, joihinka tämä melu saaste vaikuttaa. Meidän täytyy määritellä melu käsitteenä ja tässä ei ole kysymys siitä, että pitäisi ainoastaan määritellä laadulliset kriteerit. Raja-arvot jäsenvaltiot ovat määritelleet eh, kansallisten sääntöjen mukaan, ja siksi olisikin vakuuttavampaa, mikäli komissio voisi lähteä nimenomaan asetuksen tielle, joka sovelletaan välittömästi. Meillä on direktiivi vuodelta 2002. Ja olisi mielenkiintoista, mikäli komission edustaja voisi kertoa, mitä on tapahtunut. Komission ehdotuksessa on monia tärkeitä näkökulmia ja toki voimme tukea tätä määritelmää tai pyrkiä löytämään tällaisen määritelmän, jossa olisi nämä matalamman melutason lentokoneet mukana. Tuemme myös ehdotusta, että tästä tulisi tällainen arviointiprosessi ja että jäsenvaltioilla olisi tiettyjä velvoitteita ja olisi tällainen yhteinen eh, elin tavallaan, jossa sitten voitaisiin seurata näitä asioita. Ja minä tulen tekemään myös tiettyjä tarkistuksia. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana puheenvuoro saa edustaja Jana Kudakis. Um, kiitoksia. Minäkin kiitän esittelijää. Minä pidän tästä eh, lähestymistavasta terveys ensiksi ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä. Meidän täytyy suhtautua herkällä korvalla kuunnella näitä eh, meluvaikutuksia lentokenttäalueilla riippuen siitä, millä puolella ollaan toisin kuin muut varjoesittelijät, minulla ei tosiaankaan ole ongelmaa siinä, eh, onko se direktiivi vai eh, asetus, en tiedä. Minun mielestäni se parantaa tätä mietintöä, eh, koska se, että paikallisyhteisöt ovat takana, se tekee tästä mietinnöstä kyllä vahvemman ja katsotaan, miten tämä kehittyy. Jäsenvaltiot ovat toimijoita tässä ja paikallistaso pitää olla mukana. Meidän täytyy kuunnella myös teollisuuden alaa, joka tarjoaa paikallisella tasolla näille ihmisille työpaikkoja. Ja minun mielestäni eh, lento eh, Koneteollisuus tekee myös paljon ajatellen melua. Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan nelosesta viitoseen. Ja näillä toimilla on vaikutusta ja myös talouskasvu näillä alueilla on nähtävissä. Vaikuttaa siltä, että me sivutetaan kokonaan tämä myönteinen vaikutus, jota, jota alalla on. Ja sitten yölennot, yöterminaalit, minä en ole aivan varma siitä, miten tämä toimisi ja voiko se toimia ylipäänsä, koska yömelo on aivan yhtä paha kuin päivällä ja se katkaisee unen. En ole aivan tyytyväinen siihen, että EU puuttuisi, puuttuisi näihin tapauksiin paikallistasolla. Tehtävät pitää jättää paikallistasolle. Minä sanoisin, että Jäsenvaltioille annetaan joustavuutta parhaalla tavalla, joka sopii niille, ja sidosryhmät, paikallisviranomaiset saisivat antaa isomman panoksen. Minä odotan kovasti yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos. Vielen dank. Dann als äh, nächstes... Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Vils. Vielen dank. Eines tages wird der... Paljon kiitoksia. Joskus ihmisen on taisteltava jossain vaiheessa taisteltava melua vastaan yhtä lailla kuin koleraa ja ruttoa vastaan, niin kuin Robert Koch aikana yli sata vuotta sitten sanoi, ja nyt olemme tässä tilanteessa. Nyt jos koskaan on ryhdyttävä tuumasta toimeen, mutta kun katsotaan komission asetusehdotusta, niin sen avulla ei voida vähentää EU-lentokenttien melupäästöjä. Asetus on aika lailla yksipuolinen. Siinä katsotaan vain taloudellisia seikkoja, erityisesti lentokenttien kapasiteettien kasvattamista, ja tästäpä syystä meidän tulisi se hylätä. Melun suojan tehostaminen jää aika lailla taka-alalle asetusehdotuksessa. Komission ehdotuksen sisältö löytyy johdatosan kappaleessa yhdeksän, melutorjuntajärjestelmistä voidaan luopua, jotta voidaan estää kilpailun vääristyminen ja tehokkuuden vähentäminen. Ja artikla 7 sanotaan, että pää, lentokentän pääsyn tai kapasiteettien vähentämistä ei voida hyväksyä ja, ja äh, rajalliset slotit niitä ei voida hyväksyä. Se tarkoittaa käytännössä yölentokielto ja komissio haluaa siihen poikkeusmahdollisuuden, mikäli jäsenvaltio sitä haluaa, mutta jäsenvaltiot voivat päättää tästä myöskin ihan yksin. Viime viikkojen ja kuukausien aikana on käynyt ilmi, että kansalaiset, jotka asuvat lentokenttien tuntumassa, niin eivät vain halua enää sulattaa tätä melusaastetta. He protestoivat ja ryhtyvät oikeustoimiin. Berliinin, Brandenburgin ja Frankfurt Mainin lentokentillä viranomaiset eivät hakeneet len, yölentokieltoa, vaan tuomioistuimet päättivät tästä kansalaisten virittämien oikeuskäsittelyjen kautta. Onko komissiolla oikeus kumota nämä tuomioistuimen päätökset? Minun mielestäni ei, silloin mennään kyllä liian pitkälle. Asetuksessa näkyy ilmailualan lobbareiden käden jälki. Talous on tärkeämpi komissiolle kuin kansalaisten elinolosuhteet ja terveys. Sitä emme missään nimessä voi hyväksyä. Ja mitä tulee lausunnon tiettyihin kohtiin, esittelijän teksti menee kylläkin ihan oikeaan suuntaan, mutta ei riittävän pitkälle. Minäkin olen sitä mieltä, niin kuin täällä on selkeästi sanottu, Komission ehdotus koskettaa ainoastaan taloudellista kustannustehokkuutta ja tämä ekologinen puoli jää kokonaan taka-alalle. Esittelijän oikeassa sanoessaan, että ei ole järkevää toimia siten, että tehdään muutos asetusdirektiivi linjalla. Mutta kun katsotaan sitä, että otettaisiin käyttöön tällaisia yölentoterminaaleja yölentojen hoitamiseksi, niin minä en usko, että se on kovin hyvin toimiva järjestelmä, sillä yöterminaalien kautta ei voida vähentää melusaastetta ja suojella kansalaisia, vaan se tarkoittaa käytännössä uusien melulähteiden synnyttämistä. Me tarvitsemme parempia rautatieyhteyksiä, meidän täytyy yrittää tuotantoprosessia keskittää pienemmille alueille, sillä lento äh, kuljetettavat tuotteet, se on kaikkea muuta kuin sosiaalisesti ja taloudellisesti järkevää toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Foster. Chairman and thank you um, to the rapporteur. I think he was... Kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt hyvin mielenkiintoisen ehdotuksen. tuen esittelijää. Me olemme puhuneet tästä myös liikennevaliokunnassa. Ja tämä keskustelu siitä, että pitäisikö tämä olla direktiivi vai asetus. Ähm, meidän täytyisi äh, pitää kiinni asetusta, koska meidän täytyy huolehtia myös paikallisesta päätöksentekoprosessista ja me emme halua, että sitä heikennetään. Mitä tulee sitten delegoituihin äh, säädöksiin, tämä on huoli meille. Artikla 10 ja komission pitäisi minun mielestäni käyttää delegoituja säädöksiä vain, jos on kysymys äh, tällaisista teknisistä äh, ajantasaistamisista. Mitä sitten tulee tähän edustuksellisuuteen? Minusta alueellinen edustuksellisuus on tärkeää ja on paljon ihmisiä, jotka, joiden pitää saada informaatiota, mutta meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia, koska tässä hyvin hankalassa tilanteessa on paljon eri osapuolia. On myös esimerkiksi tällaisia painostusryhmiä, jotka eivät ole tilivelvollisia kenellekään. Eli täytyy huomioida, että ne ryhmät, jotka ovat äh, vastuussa esimerkiksi kansalaisille. Ei pidä uskoa eikä pidä ottaa mukaan sellaisia ryhmiä, jotka eivät äh, ole vastuussa kellekään. Tässä olisin sen suhteen hieman varovainen. Äh, toinen asia liittyen suunnitteluun on erittäin hyvä. Ja on ollut päätöksiä, joissa esimerkiksi on rakennettu asuinrakennuksia liian lähelle lentokenttiä, kun lentokenttä on jo ollut olemassa ja sitten siitä tulee valituksia. Sitten haluaisin lopuksi vielä sanoa, että tämä, tämä parlamentti on tukenut kaikenlaisia keinoja jolla voitaisiin vähentää näitä ongelmia lentokentillä. Me tuimme Clean Sky-teknologiaa äh, hanketta, 1,4 miljardin projekti, joka on tämä tulevaisuuden lentokone. Eli siis me olemme siinä mukana. Minä olen esittelijänä Single European Sky-asiassa ja nyt pyritään vähentämään näitä tai meidän pitää pyrkiä positiivisella tavalla saamaan aikaan tasapainoinen lähestymistapa. Ja minä todellakin tuen näitä eri standardeja, mutta paineita tässä aina on. Sitten vielä näistä yöterminaale, yölentoterminaalista. Ehkä joku voisi jonnekin sellaisen rakentaa, mutta silloin siirretään vain ongelma yhdestä paikasta toiseen enkä tiedä kuka tätä oikein on ajatellut, mutta tässä tarvittaisiin kaikki infrastruktuuri ja meidän täytyy muistaa, että ne, jotka istuvat sitten tietokoneidensa ja kännyköidensä kerran haluavat palveluja. Meidän täytyy muistaa, että eniten rahtia kuljettavat myös matkustajakoneet. Ja tässä on kysymys työpaikoista. Terveys on tietenkin tärkeää, mutta jos ei ole työpaikkaa, niin sekin vaikuttaa terveyteen, joten meidän täytyy miettiä tarkkaan, mitä me tässä parlamentissa teemme tällaisten asioiden parissa. Next Kiitos ja seuraavana Horst Schnellhardt. Ja etwas den Anschluss verpasst. No nyt meni tietyt jutut ohi, mutta mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe. Ja kun katsotaan tätä otsaketta, nyt mielestäni ei ole järkevää vain hokea tätä terveysaspektia. Kyllähän me tiedämme, että melu on saaste, se aiheuttaa ongelmia terveydelle, sehän pitää paikkaansa. Mutta jos katsotaan menneisyyteen, mitä on tehty melusaasteiden vähentämiseksi? Miten hiljaisiksi viime vuosikymmenten aikana lentokoneet ovat muuttuneet? Jos 50 vuotta sitten lensin ensimmäistä kertaa, niin äh, lähtökiidon aikana melu oli sietämätön, joten tilanne on kehittynyt huomattavassa määrin. Mutta meidän täytyy tietenkin muistaa myöskin tämä taloudellinen ulottuvuus, sillä eihän ole mitään hyötyä siitä, jos tuotteita ei voida kuljettaa. Sitä kuljetuskapasiteettia tarvitaan. Sanotaan, että kaikki lentokentät kiinni, koska melua emme halua, näin käristetysti sanoen. No eihän siitä ole mitään hyötyä. Joten meidän täytyy katsoa, mikä on järkevää. Ja tässä nyt verrataan melua ruttoon ja koleraan. Kyllähän ilmailu tuo enemmän arvoa taloudellisestikin katsottuna kuin nämä muut mainitut sairaudet, kolera ja rutto. Sen fa- tehtävänä oli vain ja elämän tuhoaminen – joten ei tämä vertaus toimi, ei sitten alkuunkaan. Joten järki käteen, hyvät kollegat, eikä yritetä aiheuttaa turhaa paniikkia. Toki ne ihmiset, jotka asuvat lentokentän vieressä, ja toki on hienoa, että Berliinissä asiasta keskustellaan laajalta pohjalta. Niin, Tempelhofin tilanteesta puhumattakaan, se on vielä pahempi paikka. Niin esittelijä puhuu näistä yölentoterminaaleista. Ei se nyt niin huonolta ajatukselta kuulosta. Se pitäisi ehkä huomioida keskusteluissa. Taloudellinen aspekti pitää huomioida, eli talous huomioidaan ilman, että tässä syntyisi kansalaisille ongelmia, mutta tietenkin meidän täytyy myöskin tämä kansanterveydellinen aspekti huomioida. Ja sitten vielä tämä rautatieverkoston laajentaminen, se pitää ottaa huomioon, mutta täytyy muistaa, että tämänkin suhteen tietyissä maissa on jo tullut vastaan, kapasiteettia ei voida enää laajentaa. Minä tietenkin voisin sanoa, että en minä halua mitään kiskoliikenteestä syntyvää melua. Eli ei tämä näin yksioikoisesti mene. Meidän täytyy katsoa tätä järkevällä tavalla. Ja asetus oli jär, olisi järkevä teksti, sillä meidän täytyy katsoa alueellisten rajojen ylitse, sillä jos me katsomme vain ainoastaan alueellista napaamme, niin silloin emme löydä yhteistä säveltä. Eli asetus on tärkeä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Florence. Äh, niin. Olen Krista Klaasin linjoilla. Subsidiariteetin täytyy olla hyvin tärkeä jatkossakin, mutta, mutta, mutta on muutamia tällaisia vaikutusaloja, joissa subsidiariteetti menee minusta hieman liian pitkälle. Asun Düsseldorfissa lentokentän vaikutusalueella. Ja jos katson, mitä Saksan ja Alankomaiden sotilailla, armeijalla on vaikutusta nousuihin ja laskuihin. Ja jos Alankomaat armeija vaatii, että lentokoneella on tietty korkeus äh, Maastrichtin yläpuolella ja niin edelleen, niin nämä vaikuttavat hyvin paljon. Eli, eli tämä tällainen välitys, äh, sovittelu olisi, kuuleminen olisi erittäin hyvä komission kanssa, mutta ei niin, että kaikki ovat mukana päättämässä. Kyllä minä uskon tähän, että melu tekee ihmiset sairaaksi. Ja eilenhän me autopolitiikan puitteissa puhuimme myös tästä. ja ne, jotka halusivat melua poistaa, olivat heti valmiina poistamaan autot. No minä olen intohimoinen kuski ja ei näin lennollekaan voi tehdä. Ja sitten nämä yölennot, joita, joitakin on pakko lentää, niin ne, ne täytyy vain siirtää hiljaisempiin ja uudenaikaisempiin koneisiin. Paljon kiitoksia, Karl-Heinz, Florence. Näin olemme kuulleet nämä kommentit. Mielestäni laaja-alaista keskustelua on käyty ja on käynyt ilmi, että ongelmia ei ilmene vain ja ainoastaan ilmailun ja tieliikenteen osalta, vaan myöskin rautatien liikenteessä ja kyllä meidän pitäisi ympäristövaliokuntana tarkastella näitä melulähteitä ja niiden vaikutusta kansanterveyteen, niin yölentokielto, tietenkin tämä on asianomaisten suhteen ymmärrettävä asia, mutta loppujen lopuksi me vain kielon kautta siirrämme tätä yölentokieltoa muille alueille. Se pitää muistaa silloin, kun yölentokieltoja yölentokieloista päätetään. Ja kuten täällä on sanottu, kyllähän melun vähentämisen suhteen on tehty paljon työtä, mutta kyllä pelivaraa vielä löytyy. Meluhan haittaa tai heikentää elinolosuhteita. Münchenin muutama päivä sitten tekemä päätös kansanäänestyksen pohjalta kolmannen kiitoradan rakentamisen estäminen – perustuu juuri siihen, että ihmiset eivät halua enää sietää melutason kasvua. Ja voinen olettaa, että useimmat täältä kokouksen päätyttyä lähtevät sitten lentokoneen kyydissä kotiin, eli kaikki kuitenkin tätäkin kuljetusmuotoa tarvitsevat. Mutta nyt komissiolle puheenvuoro. Jokunen kysymys tuli teidänkin suuntaan esitettyä, joten komissio, olkapas hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä huomioista, jotka menevät tuonne äh, asian ytimeen. Meidän täytyy saada aikaan oikea tasapaino kaikkien äh, osapuolten kesken. Ja ensiksi haluaisin onnitella esittelijää Andres Peredo tästä mietinnöstä. Monia mielenkiintoisia ajatuksia voin välittää äh, vain hyvin alustavat ajatukseni itse tämä yölentoterminaali, hän esitti ajatuksia siitä, miten laajennetaan tätä asianomaisia osapuolia. Lyhyessä puheenvuorossani haluaisin keskittyä pääkohtiin. Esittelijä ja varjoesittelijät mainitsivat nämä kaikista eh, meluisimmat eh, lentokoneet, jotka tekevät, eh, joiden lentomelu on suhteettoman kova, Kysymys herää, miten voimme saada tästä kaikista kustannustehokkaimman välineenä ajatellen juuri näitä meluisimpia koneita, tai voisimme viivästyttää tämän välineen käyttöönottoa niin kuin neuvosto ehdottaa. Mutta e, toimivaltaiset viranomaiset, jotka haluaisivat vähentää melua e, kustannustehokkaasti. Ja sitten on paljon paineita siitä, että asetetaan toimintarajoituksia, e, että ne jo toimijat, jotka ovat investoineet merkittävästi hiljaisempiin lentokoneisiin, joutuvat kärsimään. Tämä siis on tilanne. Ja Toinen asia, joka tässä tuli esiin kaikissa puheenvuoroissa, oli oikeus tarkastella asiaa ja toissijaisuusperiaate. Me jo TRAN-valiokunnassa ja neuvostossa sanoimme, että tuemme ratkaisua, jossa on selvää, että jäsenvaltiot pysyvät edelleen ohjaajan penkillä ja tekevät päätökset. Nämä päätökset voivat tehdä viranomaiset, kirkot tai sitten välitysviranomaiset. Me arvostamme kovasti sitä, että haluatte vahvistaa näitä eri prosesseja, mutta haluamme selkeä rooli myös komissiolle, jotta voimme valmistua siitä, että kaikkia prosessin vaiheita noudatetaan ja Tästä, tässä voisin esittää vertauksen. Tämä on asetus eikä direktiivi, koska me haluamme antaa tietyn reseptin, jos haluatte noudattaa toimintarajoituksia, silloin täytyy noudattaa näitä vaiheita. Tämä on siis se resepti, jos haluaa leipoa kakun, niin sitten noudatetaan sitä. Tämä on siis mahdollista, jos noudatetaan näiden näitä asteita. Jos tehdään kakkua esimerkiksi, niin unohtaa laittaa sokeria. Sitten voidaan sanoa, että pitää laittaa sokeria, että saa kunnon kakun. Tässä menevät rajat myös tälle liikkumavaralle. Sillä ei ole mitään tekemistä päätöksen sisällön kanssa, ei sen kanssa, mitkä ovat ne tasot, jotka asetetaan kansalaisia ajatellen. Kyse on ainoastaan prosessista. Ja lisäksi haluaisin vastata kustannustehokkuuteen, kustannushyötysuhteeseen ja näihin huomioihin, että komissio ei puuttunut terveyskysymyksiin. Me pidämme sitä itsestään selvänä, että jäsenvaltioissahan on ympäristötavoitteet ja me haluamme vahvistaa yhteyttä tämän direktiivin meludirektiivin ja tämän direktiivin aiheuttamien toimien välille. Ja tämä on sitten se resepti, jonka avulla voidaan lieventää melua. Ja tästä syystä minun mielestäni tai komission mielestä asetus on sopivin oikeusväline koska siinä tunnistetaan selkeästi eh, eri toimijat, siinä tunnistetaan oikeudet ja velvollisuudet, joita näillä toimijoilla on, ja eh, se lisää avoimuutta näiden välillä, mukaan lukien eh, kansalaisten, kansalaiset, jotka asuvat siellä lentokentän lähellä. Komissio luottaa valiokunnan tukeen. Me odotamme kovasti yhteistyötä esittelijän kanssa ja kaikkien teidän kanssanne. Meitä kiinnostaa kovasti tämä eh, panoksenne, joka edisauttaa tätä prosessia ja kaikkia niitä, jotka eh, kärsivät lentokoneen melusta ja kaikkia niitä, jotka haluavat matkustaa eh, sitten kun kokous päättyy. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja nyt vielä puheenvuoro esittelijälle. Hän voi kommentoida esitettyjä kysymyksiä ja yleisestikin lausaa vielä näkemyksiä. Olipas hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoja Klaasia, Lakissa, Wosters ja Florence kaikista näistä panoksista ja puheenvuoroista, koska siitä tuli selväksi, että olemme hyvällä oikealla tiellä ja näin pitää toimia. Tämä aihe on todellakin sellainen, että meillä on erilaisia näkökulmia, kuten sanoivat kollegat, ympäristö, terveys, niiden parissa teemme töitä. Eli eh, runko tässä eh, asiakirjassa on tasapaino terveyden ja ympäristön näkökulmasta myös. Ne pitää ottaa huomioon paikallistasot ja tämä välityselin, joka voisi e, olla ennen tuomioistuimia. Ja minun mielestäni tärkeintä tässä, kun tässä mietin näitä yölentokysymyksiä, että tässä ei voi asettaa mitään standardia. On sellainen alue, jossa voi eh, eh, saada ratkaisun yöterminaalin, yölentoterminaalin eh, avulla. Mutta minä en tarkoita sitä, että kaikissa, kaikilla lentokentillä voisi tällaista ratkaisua yölentoterminaalia käyttö, käyttää, koska niin kuin tässä sanottiin, joissakin se ei ole mahdollista mutta keskustelu tästä asetuksesta tai direktiivistä. Minun täytyy sanoa, että tässä hiukan halusin provosoida, koska halusin, että saadaan keskustelu aikaiseksi. Haluan varmistua siitä, että kaikki tietävät, missä mennään. Ja meidän täytyy pystyä esittämään kaikki ne näkökohdat, joita on käytössä. Niinpä olen tyytyväinen, että saamme aikaan hyvän mietinnön ja Normaalisti mietintö asioissa parlamentti on hiukan edempänä kuin neuvosto ja komissio ja aina aina halutaan sitten tekstejä muuttaa aika paljon, mutta on hyvä, että täällä heijastuvat ne näkökulmat, jotka näkyvät tuolla yhteiskunnassa muutenkin. Ja komissio puhui tästä reseptistä miten pitää hoitaa tämä asia, kyllä vaan, mutta me puhumme myös siitä, että, äh, että kun on äh, tällainen resepti, äh, on meteliä ja kaikki liittyy tähän meteliin. Jos ei olisi lentokone melua, ei tarvittaisi mitään toimintarajoituksia. Joka tapauksessa komission kanssa on hyvä yhteistyö ja haluaisin kiittää siitä. Meidän pitäisi todellakin vakuuttaa vielä kollegamme, että saamme aikaan konsensuksen ja saamme aikaan, olipa sitten direktiivi tai asetus, saamme aikaan tämän hyvän mietinnön. Nämä ovat siis perusasioita, joista varmasti olen, olemme samaa mieltä ja näin pääsemme eteenpäin tässä asiassa. Avoimuus, osapuolten, asianomaisten osapuolten osallistuminen ja kansanterveys, kaikki nämä asiat ovat mukana. Luotan kyllä siihen, että pääsemme tässä eteenpäin. Kiitoksia kaikille. Vielen Dank für die Zusammenfassung und in Paljon kiitoksia tästä tiivistelmästä ja provosointiin johtaa yleensä jonkinlaiseen tulokseen. Ja nyt olemme kuulleet asiasta enemmän ja 27. päivä kello 12 mennessä tarkistukset on jätettävä ja niistä keskustellaan sitten syyskuisessa valiokunnan kokouksessamme 19. ja 20. päivä syyskuuta ja sitten 10. ja 11. lokakuuta toimitetaan äänestys ja Ilmeisesti TRAN-valiokunnassa 6. marraskuuta äänestys toimitetaan ja asia on tarkoitus ottaa täysistuntokäsittelyn joulukuussa. Ja silloin on tarkoituksena tehdä myöskin päätös. Oikein paljon kiitoksia tästä vilkkaasta keskustelusta ja nyt siirrymme käsittelemään esityslistan kohtaa 19. Aiheena liuskekaasun ja liuskeöljyn louhinnan ympäristövaikutukset. Ja esittelijänä toimii Boguslav Sonik. Ja tehokkuuden nimissä, niin mehän haluamme luoda resurssitehokkaan Euroopan ja tästäpä syystä pyydetäänkin, että ensi kerralla kollegat tuovat nämä tarkistukset mukana. Älkää jättäkö papereita tänne, kyllähän nämä löytyvät myöskin sähköisessä muodossa, joten tuokapas tämä paperi ensi kerralla mukana, jottei tarvitse taas tulostaa samoja asiakirjoja uudestaan. Tällainen huomio näin alkuun. Ja nyt puheenvuoro esittelijälle, jotka haluavat osallistua keskusteluun, niin kohta kysyn, ketkä haluavat kantaa kortissa kekoon ja puheenjoht- esittelijän alustuksen jälkeen luen tämän puhelistan läpi ja sitten aloitamme yleiskeskustelun. Mutta edustaja Sonic, pyydän alustustanne. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Olen saanut 166 tarkistusta tähän mietintööni. Joten kiittäisin teitä kaikkia teidän osallistumisestanne ja tarkistuksistanne ja kommenteistanne. Monet näistä tarkistuksista tukevat minun mietintöni linjauksia. Luonnollisesti olen saanut tarkistuksia, jotka ovat aika ääri tarkistuksia sillä tavalla, että ne haluavat kokonaan hylätä liuskekaasun käytön. Taikka puhutaan näistä tietyistä niin kutsutuista vaarallisista aineista. Mutta mitä tulee näihin epätavanomaisiin fossiilisiin polttoaineisiin, se on nyt tässä tämä keskustelun aihe ja minä pyrin saamaan aikaan tästä kompromisseja. Meidän täytyy käyttää meidän omia resurssejamme ja tehdä eurooppalaiset äh, riippumattomammaksi ulkopuolisista raaka-aineista. Tämä on avainkeskustelu, jota on käyty tässä parlamentissa jo pitemmän aikaa ja energia, äh, tiekartta 2050. Siinä me olemme maininneet, että tämä kaasu voi olla hyvinkin tärkeä energiasektorin äh, kehittämiseksi. Minusta meidän pitäisi tarkistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä EUn ja kansallisella tasolla ja osoit- huolehtia siitä, että se toimeenpannaan paremmin. Meidän pitäisi tehdä myös luettelo parhaista käytänteistä ja käynnistää myös valvontamekanismeja. Ja tässä haluaisin mainita, että kolme viikkoa sitten vastaavan kannan otti perusti kansainvälinen energiavirasto, joka sijaitsee Pariisissa ja joka on esittänyt oman luettelonsa parhaista käytänteistä liuskekaasun käytössä. Meidän täytyy löytää parhaat mahdolliset turvallisuusstandardit ja kaikki mitä tehdään täytyy olla avointa ja myös avainpelaajien avoimuus on tärkeää. Meillä on tästä jo jonkin verran kokemusta, koska sama asia koskee tutki myös öljyn porausta Hudson Bayn katastrofin jälkeen. Myös näistä nesteistä ja aineista, jotka saattavat potentiaalisesti olla vaarallisia ja joita käytetään tässä hyödyntämisessä mainitaan minun mietintössäni. Sen lisäksi pitäisi käyttää vähemmän vettä porausprosessissa ja vettä tulisi tehokkaasti kierrättää. Minä puhun tässä tällaisesta paikalla olevan suljetun veden kierrättämisestä. Myös vuoropuhelu paikallisten yhteisöjen kanssa on tärkeää. Meidän ei tulisi aliarvioida tätä päinvastoin. Kokemukset, joita, meitä, joita meillä tähän mennessä on ollut, osoittavat hyvin selkeästi, että on aika helppoa poistaa tiettyjä pelkoja ja ihmiset, tässä on kysymys tunteista. Ja jos me lähdemme hyvin, jos me emme kykene takaamaan vuoropuhelua ja avoimuutta, niin pelot heräävät. Ja tämä on mainittu minun mietinnössäni. Olisi erittäin hyvä, jos meillä olisi julkinen tiedotuskampanja, webisivusto, niin että kaikki informaatio olisi olemassa. Jatkuvaa luonnollisesti valvontaa, jota tekisivät asianomaiset geologiset viranomaiset niin, että sekä ähm, ennen etsintäporausten aloittamista ja ennen hyödyntämisvaiheita tulisi äh, olla yhteydessä ihmisiin. On mahdotonta ottaa huomioon kaikkia äh, kommentteja, joita olen saanut, mutta olen vakuuttunut, että kykenemme saavuttamaan kompromissin monissa asioissa, varsinkin mitä tulee vesikysymykseen ja siihen, että täytyy kierrättää äh, tätä vettä, jota tulee tämän porauksen seurauksena, samoin kuin se, että meidän täytyy vähentää käytetyn veden määrää. Mitä tulee näihin kemikaaleihin, jotka olen maininnut, joita potentiaalisesti käytetään usein, tämä on 1-3 prosenttia tässä vedessä on näitä, näitä kemikaaleja ja 97 prosenttia on puhdasta vettä. Joten meidän täytyy jotenkin tämä rekisteröidä. Toinen asia, jossa teemme yhteistyötä, ovat nämä parhaat käytänteet ja se, että minimalisoimme kaikki riskit. Samoin kuin ottaisimme käyttöön tämän saastuttaja maksaa periaatteen. Ja luonnollisesti täytyy pysyttäytyä niissä laeissa, mitä Euroopassa jo on, varsinkin mitä tulee ympäristölainsäädäntöön, vaikutusten arviointi ja kansallinen lainsäädäntö. Tiedän, että on jäsenvaltioita, jotka olisivat nyt jo paremmin varustautuneita valvomaan täysin ja pystyisivät vastaamaan täysin kaikkiin turvallisuus- näkökulmiin. Puhun tässä niistä maista, jotka ovat mukana tässä prosessissa. Minä toivon, että me löydämme keinon, jolla saamme aikaan kompromissin. Ja täytyy muistaa, että terveys ja turvallisuus ovat tärkeitä kaikille, mutta toisaalta tärkeää on myös se, että voimme hyödyntää niitä varantoja, mitä meillä on. Ja toivomme myös, että kykenemme tätä kautta vähentämään päästöjä EU:ssa ja muualla maailmassa. Ja toivomme myös, että energiaturvallisuus äh, voidaan taata tätä kautta. Paljon kiitoksia edustaja Soni tästä alustuksesta. Ennen kuin varjoesittelijät saavat puheenvuoron, niin luen puhujalistan. Torjo Prodi, Judith Merkis, Konrad Simanski und Esther de Lange. Anna Rosbach sehe ich noch. Rosbach lisätään puhujaluetteloon. Chris Davis ja siinäkö kaikki? Kies, Simanski, De Lange, Rosbach, Davis. Ja, damit schließe ich die. Siinä kaikki. Ja nyt siirrymme varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Linda McEwan ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous tänään yritämme löytää kompromisseja. Kun nyt olen lukenut nämä tarkistukset, niin me saatamme löytää niitä paikoitellen, mutta näkemykset eh, menevät laidasta toiseen. Sanotaan, että tämä on eh, vallankumouksellinen asia ja jotkut haluavat taas kieltää koko asian. Tässä monet ovat varovaisia. Sanotaan, että onko eh, Euroopassa mitään varantoja. Tällä hetkellä ei ole tämän liuskakaasun hyödyntämistä Euroopassa ja yksi selitys tässä ovat pienet maanjäristykset, jotka ovat syntyneet juuri kaivannaisteollisuudesta. Brittihallitus ei vielä tiedä, minkälaista potentiaalia on liuskekaasulle, eikä ole mitään käsitystä siitä, minkä, miten paljon sitä voidaan saada. Tässä puhutaan tekniikasta, se ei ole ongelma. 21 siinä puhutaan siitä, mutta noin vuosikymmenen ajan tämä teknologia on ollut käytössä ja meidän täytyy puhua asiat suoraan. Minä sanoisin, että kun meillä oli työryhmä kuulimme, että asiaa selvitellään paljon komissiossa, hyvin vakavia tutkimuksia. Ne eivät vielä ole tulleet, ne tulevat myöhemmin tänä vuonna. Ja ennen kuin näitä selvityksiä on tehty, miten me voisimme sitten itse ottaa kantaa liuskaasuun? joka tapauksessa emme voi estää jäsenvaltioita menemästä eteenpäin. Meidän täytyy katsoa näitä tutkimuksia ja katsoa, saammeko niistä selville jotain. Sonic sanoi, että energiariippuvuus on tärkeää, mutta on muitakin tapoja päästä riippumattomaksi energia-asioissa. Meillä on myös uusia, uusiutuvia energialähteitä. Minun mielestäni on tärkeää myös ilmastonmuutoskomitea, joka pitää ottaa huomioon, kun puhutaan uusista energialähteistä. Meillä on sitovat oikeudelliset vaatimukset, jotka liittyvät hiilijalanjälkeen, joten minä haluaisin varmistua siitä, että maat, jotka lähtevät liuskeöljyn tielle, eh, voisivat sanoa, miten se tulee, eh, miten se sopii yhteen ilmastotavoitteiden kanssa. Kaikki ympäristökysymykset, siinä pitäisi olla varovainen, veden saastuminen, meidän pitäisi eh, tarkkailla myös pohjavettä. En haluaisi, että julkista rahoitusta menee liuskekaasu tutkimuksiin. Nämä yritykset ovat rikkaita, voivat tehdä tutkimukset itse. Meidän pitäisi suhtautua tähänkin hyvin varovaisesti ja totta kai meidän pitää varmistua myös näistä kemikaaleista. Kemikaalit, vesikysymykset, meidän pitäisi tällä tavoin löytää muutama kompromissi, mutta muilla alueilla vaikeampi. Ja sitten Täällä sanottiin jo, että äh, hiilikaivannaiset aiheuttavat ongelmia, mutta nyt tulee hyvin äh, kalliiksi myös äh, korjata ne seuraukset, joita on hiilikaivoksista. Hallituksen piti ottaa vastuulleen kaikki nämä ongelmat, joita syntyi minun maassani on aikamoinen perintö. Pitää maksaa tukia, vesien saastumisongelmat, pumppausongelmat ja meidän pitää varmistua siitä, että jos halutaan tätä teknologiaa, siitä ei pitäisi veronmaksajien maksaa, vaan näiden yritysten ei pitäisi asettaa mitään pitkäaikaisia rasitteita julkiselle tasolle. Tämä oli siis äh, viesti äh, työryhmästä. Amerikkalaiset kollegat äh, Pennsylvaniassa esimerkiksi siellä on liuskekaasua. Nyt tehdään sitten lainsäädäntöä kymmenen, vuosi, kymmenen vuotta sen jälkeen, kun on toiminta aloitettu, mutta meidän pitäisi tehdä lainsäädäntö ensin. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Lepage. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samoilla linjoilla kuin Linda McEvan. Minä haluaisin an- sanoa aluksi, että tämä asia kiinnostaa paljon kansalaisia. Siinä kansalaiset ovat paljon liikkeellä ja en usko, että aivan kuten herra Sonik sanoi, että voimme puhua eh, myös siitä, että ei voida ratkaista ongelmaa sillä, että ei anneta tietoa. Nyt meidän täytyy vahvistaa lainsäädäntöpuitetta. Linda sanoikin juuri niin, se on meidän vastuullamme tehdä niin, ja se on aivan välttämätöntä. Nyt meidän täytyy miettiä, eh, rikkoa myös ennakkoajatuksia eh, energiariippumattomuudesta – Toiseksi on paljon modernimpia tapoja taata energiariippumattomuus esimerkiksi uusiutuvilla energiamuodoilla. Meidän pitää päästä fossiilisista polttoaineista. Rion fiasko osoittaa meille, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että pitää päästä eroon. Me emme voi jäädä fossiilisiin polttoaineisiin ja eh, jos rohkaistaan liuskeöljyä, eh, se tarkoittaa sitä, että edelleen jatketaan poltto, eh, polttoaineilla, jotka ovat fossiilisia jos nyt vahvistetaan lainsäädäntöpuitetta Euroopan tasolla, nämä tutkimukset, joita valiokunta on eh, tilannut 2001, eh, ne on julkaistu eh, ja siinä no, näkyy tyytymättömyyttä. Siinä mielessä haluaisin vahvistaa lainsäädäntöä ja meidän pitää myös ennakkovarautumista vahvistaa mahdollisimman nopeasti ennen 2013 vahvistaa lainsäädäntöpuitetta nykyisillä aloilla. Ensinnäkin IPPC-direktiivi, eh, joka liittyy eh, liuskekaasuun myös ympäristödirektiivi, sen pitäisi eh, kattaa myös tämän liuskekaasun erottelutoiminta ja sitten direktiivi, joka liittyy ympäristövastuuseen ja sen liite. Minä kuuntelin herra Sonikia, että hän viittasi siihen, että saastuttaja maksaa. On tärkeää, että meillä on riittävät äh, rahalliset takeet ja näin voidaan puuttua kaikkiin mahdollisiin seurauksiin ja tapahtumiin, jotka liittyvät erotteluun ja kaivan kaivannaisiin. Mitä tulee sitten näihin nesteisiin, meillä pitää olla myös velvollisuus siihen, että katsotaan säännöllisesti kaikki laitteisto, joka liittyy tähän toimintaan, jotta ei tule, tule minkäännäköisiä päästöjä, vuotoja. Ja tässä kollega Siber puhui jo että tässä ei voida käyttää uudestaan tätä vettä ja sanoisin, että siinä otetaan huomioon tietenkin näiden aineiden myrkyllisyys. Nyt liuskekaasu ei ole vielä niin pitkällä kuin sen pitäisi olla. Se on fossiilinen polttoaine ja varannot eivät ole niin korkealla tasolla kuin on sanottu. Pari päivää sitten pysäytettiin juuri Puolassa nämä kaivannaistoimet, koska, tai kaivaustoimet, koska varannot eivät ole riittäviä. Ja lopuksi vielä aivan henkilökohtainen kannanotto. Minä puolustan sellaista tar- tarkistusta, jossa asetetaan moratorio, pysäytetään toiminta toistaiseksi terveys- ja turvallisuussyistä. Haluaisin siis, että pysäytetään liuskeöljy, liuskekaasu erottelu siihen asti, kunnes meillä on vähemmän riski vähempiriskisiä menetelmiä. Aivan kuten tässä sanottiin, nämä selvitykset eivät ole vielä valmiita ja nyt kun odotamme, niin meidän täytyy katsoa, mihin äh, suuntaan mennään. Minä äh, tuen siis tätä tarkistusta äh, omista nimissäni. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavana edustaja Vils. Vielen Dank. Heute... Paljon kiitoksia. Anteeksi, edustaja Edetään siistissä järjestyksessä, eli edustaja Livasi. Euh, Kiitoksia. Aivan ensiksi äh, tervehdin kollega äh, Solikia. Olemme eri mieltä tässä mietinnössä. Kuitenkin äh, Mihin tästä on hyötyä tästä mietinnöstä? Jokainen maa voi valita oman energiavalikoimansa ja tämä on aivan normaalia, paitsi että tämä mietinnön pitäisi nyt suojella kansalaisia ja sen pitää olla johdonmukainen sen mukaisesti, mitä valintoja tehdään. Ja tässä mietitään myös ilmastopakettia. Se, mitä Linda McEvan ja Corinne Lepage sanoivat tässä edellä, ei tässä pidä nyt ihan mitä sattuu sanoa. Ensinnäkin olemme samaa mieltä esittelijän kanssa. Hän sanoi, että pitää vahvistaa Eurooppa-lainsäädäntöä, jotta pitää varoittaa eh, näistä riskeistä, jotka liittyvät liuskekaasuun. Ja hän sanoi, että pitää ottaa mukaan eh, liuskekaasun eh, mukaan ympäristövaikutusten arviointiin tähän liitteeseen, koska tällä hetkellä tuotetaan 500 000 kuutiometriä päivässä, jota tulee tähän mukaan, mutta toisin on tässä liuskekaasun osalta. Eli meidän pitää vahvistaa lainsäädäntöä ja pitää varmistua siitä, että meillä on kunnon lainsäädäntö, varsinkin ajatellen vettä. Mutta Puola ei ole ottanut käyttöön tätä vesidirektiiviä täysin. Ja kun puhutaan pintavesien pohjavesien seurannasta, miten voidaan antaa lupa liuskekaasun kaivamiseen, jos ei ole mitään valvontamenettelyjä. Ja tämä on kyllä toimijoiden vastuulla sen jälkeen. Ja sitten aivan kuten sanottiin, me odotamme kovasti näitä tutkimuksia ja selvityksiä. Varsinkin ympäristöpääosastossa on tekeillä pari, pari tutkimusta ilmastovaikutuksista ja terveysvaikutuksista. Me olemme sitä mieltä, että tarvitaan nyt pysäytys koska näitä selvityksiä ei ole vielä julkaistu ja me olimme puhelinyhteydessä myös Yhdysvaltain ympäristövirastoon 2012 lopussa on ensimmäinen vaihe tutkimuksista vasta tulossa ja 2014 loput. Ja hehän parhaiten tietävät nämä liuskekaasukysymykset. Meidän ei pitäisi kiirehtiä, koska sitten pitää vain jälkeenpäin katua Tällä hetkellä olemme useista asioista eri mieltä. Tässä sekannus tehdään hydraulisen äh, simulaation ja äh, hydraulisen murtamisen välillä äh, kun puhutaan hydraulisesta murtamisesta, siinä on tietty määrä vettä ja kemiallisia aineita ja painetta. Ja sitten energia- ilmastopaketti. Tässä pitää olla johdonmukainen noudatella Euroopan unionin politiikkaa. Tosiaankin äh, meidän pitää vähentää kasvihuonekaasuja ja tutkimukset ovat osoittaneet, että hydraulinen murtaminen, siitä tulee metaanipäästöjä ja se vaikuttaa äh, kasvihuonekaasuihin ja niinpä ei voida noudattaa niitä tasoja, joihin olemme sitoutuneet. Ja lisäksi vielä, miten voidaan sanoa, että Euroopan unionin pitäisi rahoittaa sitä tutkimusta, joka liittyy hydrauliseen murtamiseen, tekniikan kehittämiseen. Kysehän on fossiilisista polttoaineista ja toimijoilla on kyllä rahaa rahoittaa näitä tutkimuksia. Sitten vaikutukset, minä tiedän saman kuin Corinne Lepage tässä toimijat ovat sanoneet, että meillä on valtavasti varantoja Euroopassa, eli tästä tulee varsinainen energiaparatiisi. Mutta kun on tehty arvioita ja riippumattomat geologit ovat sanoneet, että varannot ovat hyvin pieniä, ExxonMobil Puolassa juuri sanoi, että sieltä lähdetään, äh, koska siellä ei ole riittävästi hyödynnettäviä varantoja. Ja vielä lopuksi vastuusta. Ehdottomasti pitää vahvistaa oikeudellista vastuuta, joka toimijoilla on, ajatellen nimenomaan äh, takeita. Tässä äh, voidaan katsoa, mitä tapahtui hiilikaivosten osalta. Silloin kun tehdään hydraulinen murtaminen, silloin mennään hyvin syvälle ja äh, ne saattavat nämä kaivot saastuttaa paljon ylempänä vesimassoja. Ja nyt ei tiedetä, mitä tapahtuu 20 vuoden päästä. Kyse on siis vastuusta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä aikavälillä. Ja tämä asia pitää hoitaa etukäteen ennemmin kuin jälkikäteen. Niinpä minä halusin sanoa esittelijälle, että meidän pitää saada aikaan tasapainoinen nämä mietintö. Pitää suojata kansalaisia Euroopassa. Ei voida sanoa, että me olemme riippumattomia ja liuskekaasu on erinomainen juttu se vaikuttaa veden ja ilmanlaatuun, samoin kuin ihmisten terveyteen ja ilmastonmuutokseen. Toivottavasti voimme parantaa tämän mietintön, mietinnön tasoa. Kiitos. Ja nyt Martin Kelänen puolesta Konrad Szymanski. Ja vieraanamme on ryhmä Bayerista – Kollega Weiskerberin vierasryhmä on siis kyseessä. Tervetuloa ympäristövaliokuntaan. Kuten jo totesimme, kolmannen kiitoradan rakentamisasiasta juuri äsken keskustelimme. Tervetuloa. Martin Kalanan, który jest e, shadow... E, Kiitos. Martin Kalanen on tämän kyseisen mietinnön varjoesittelijä ja hän pyysi minua puhumaan puolestaan ja kertomaan ECRn äh, virallisen kannan tässä tärkeässä asiassa. Viimeiset kaksi vuotta, kun olen työskennellyt epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden parissa EUn politiikassa tässä valiokunnassa, mutta myös ITRE-valiokunnassa, en ole koskaan tavannut ketään, joka haluaisi pienentää EU-normeja tai standardeja. Päinvastoin se, mitä me haluamme tehdä, on pitää kiinni olemassa olevista säännöistä. Ja tämänpäiväiset eh, puhujat ovat sanoneet ihan samaa. Kenellään ei ole monopolia ympäristönsuojelussa, joten me haluamme varmistaa, että noudatetaan eh, sääntöjä esimerkiksi pohjaveden suojelussa ja siinä, millä tavalla hoidetaan paikalla oleva suljetun veden kierrättäminen, ja sama koskee myös kaivojen porausta, avoimuutta, teknologian käytössä. Ja nämä kaikki ovat argumentteja, joita me tuemme. Me haluaisimme saada aikaan yhteisen kompromissin, jotta voimme varmistaa, että kaikki argumentit, jotka äsken luettelin, huomioidaan. Kun katselen näitä tarkistuksia, niitähän on lukuisia, niin minulla on sellainen olo, että ne kaikki eivät ole kovinkaan rakentavia. Osa ajaa eteenpäin erityinen ideologia, jossa ohitetaan kaikki tieteellinen todistusmateriaali ja myös käytänteet, ei ainoastaan USAsta, vaan myös Euroopasta. Ja tämä tarkistusryhmä pyrkii nyt tavallaan saamaan meidät aliarvioimaan tätä uutta fossiilista polttoainetta ja myös syrjimään tätä uutta teknologiaa. Tämä uusi teknologia on vielä vasta kehittelyn alaisena, mutta se antaa meille paljon uutta toivoa. Ja siitä keskustellaan hyvin paljon Euroopan ulkopuolella. Minusta meidän ei pitäisi antaa tällaisen ideologian voittaa. On yksi tärkeä argumentti, jota meidän ei tule unohtaa. Vihamielisyys ja kriittisyys liuskekaasua vastaan löytyy usein sellaisten poliitikkojen huulilta, jotka haluavat vähentää CO2-päästöjä. Teknologiset ja taloudelliset argumentit kertovat meille kuitenkin tänä päivänä hyvin selkeästi, että ei ole mitään parempaa keinoa vähentää CO2-päästöjä kuin lisätä kaasun käyttöä teollisuudessa ja talouksissamme ja erityisesti tässä energiamiksissämme Euroopassa Tämä on hyvin tärkeä skenaario ja se on myös optimistinen skenaario, joka täytyy huomioida. Ja se tulisi ottaa huomioon myös ympäristöargumentoinnissa. Nyt on hyvä hetki arvostaa kaasun taloudellista Kaasun taloudellista merkitystä. Kaasu voi olla hyvin tärkeä tekijä eri aloilla ja toivon, että tämäkin mietintö menee sen suuntaiseksi. Kiitos. Paljon Kiitoksia ja nyt edustaja Vilsin vuoroa. Paljon kiitoksia. Tänään ja työpajan yhteydessä keskusteltiin tekniikasta, turvaa, kysymyksistä, riskeistä ja mahdollisuuksista, mutta aina viitataan siihen argumenttiin, joka oli esillä myöskin ydinvoimasta luopumisesta – Eli liuskakaasu olisi sellainen teknologia, jota tarvitaan, jotta voidaan siirtyä uudenlaisiin energiamuotoihin. Mutta säröitys vie tyhjiöön, mutta puhutaan kuitenkin teknologiasta, joka tukee vanhaa politiikkaa. Kyse on teknologiasta, joka perustuu pääasiallisesti primääri, fos, primäärisesti fossiilisiin polttoaineisiin. Eli särötyksen ajajat haluavat käyttää viimeisetkin fossiiliset varat hyväksi. Mutta maksumieheksi joutuvat kansalaiset ja ympäristö. Kaasualan yritykset ilmoittavat, että uutta teknologiaa ei käytettäisiin. Se ei pidä paikkansa. Säröitystä on käytetty vuosikymmenten ajan, mutta metodit teknologiat ja kemikaalit, joita nyt käytetään, ne ovat vaarallisempia kuin perinteinen poraamistoiminta. Ja kivimuodostelmia on räjäytettävä näiden kaasujen saamiseksi. Ja kun katsotaan tätä esittelijän tekstiä, niin se on pettymys. Ja tässä yhteydessä mainitsisin muutaman seikan. Liuskakaasupotentiaali perustuu lähinnä yritysten antamiin spekulointeihin. Puola on jo jarruttanut koko projektia, lukuja on leikattu ja geotiede- ja raaka-ainevirasto omasta kotimaastani on ilmoittanut, että 10-30 prosenttia toiminnasta voitaisiin toteuttaa, kuten Yhdysvalloissakin on päässyt käymään. Ja kun katsoo tekstiä, niin siellä ei viitata sanallakaan siihen, että säröityksen ilmastovaikutukset ovat huonommat kuin perinteisten toimien. Ja kohdassa kymmenen komissiota pyydetään rahoittamaan tutkimushankkeita. Tämä ei tode, tämä ala ei todellakaan tarvitse mitään tukiaisia. Lisäksi tekstissä yritetään vähätellä veden kulutusta, ihmisten elinolosuhteita vähätellään tai oikeastaan kielletään, että särjötyksellä olisi negatiivisia vaikutuksia tähän. Mutta erityisesti kun katso kohtaa 21, niin olen hyvin yllättynyt valistuskampanjointia luottamuksen aikaansaamiseksi perään kuulutetaan. Tämä kuulostaa siltä, että ihmisiä tulisi muokata tällaisen valistuskampanjonin kautta. Saksassa ExxonMobil julistaa särötystä, mutta vähättelee vaikutuksia. Mutta minun mielestäni tässä nyt ei kannata lähteä kaunistelemaan asioita, mutta me tiedämme, että kansalaiset ovat epäileväisiä, jos toimitaan omalla takapihalla tai talon alla, joten minun mielestäni tällainen särötys asutusalueella ei käy. Tämä säröitys on myöskin, tai tämä teksti on hyvin yksipuolinen lähestymistapa. Tämä on hyvin ympäristö epäystävällistä ja riskaabelia toimintaa. Ja kriitikot yritetään vaientaa argumenteille, jotka eivät ole vedenpitäviä. Minä en usko, että tällä saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Teknologinen edistäminen edellyttää myöskin tutkimusta ja erityisesti silloin, kun puhutaan energian tuottamisesta, niin se on erittäin tärkeää. Samalla saaneen myöskin ihan lyhyesti viitata tähän hyvin massiiviseen teollisuuden harjoittamaan lobbaustoimintaan parlamentin tilais, tiloissa. Minun mielestäni tämä on hyvin epäilyttävää toimintaa. Ehkäpä parlamentaarikkoina meidän pitäisi pohtia enemmänkin sitä, että onko tällainen yksipuolinen informointi todellakin parlamentaarisen perusaatteen mukaista. Kiitoksia. Eh, Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Leosimanski. Panie przewodniczący, szanowni koleżanki koledzy, chciałbym... Hyvät kollegat, minä haluaisin e, sanoa pari sanaa tästä mietinnöstä ja e, samalla e, kehuisin esittelijän tekemää työtä, arvostan sitä kovasti. Tässä on tosiaankin paljonkin ponnistelua takana ja varmasti tunteita myös. Tämä on tärkeä aihe, tärkeä tulevaisuutta ajatellen energiasektorilla. Joskus tätä on vaikea ymmärtää, koska tähän mennessä tehty työ ja keskustelu, ne eivät välttämättä osoita sitä, että tässä vaiheessa meidän pitäisi nyt kuulla näin kielteisiä kannanottoja. Minun mielestäni tähän mennessä tehdyssä työssään Sonic on osoittanut meille, että hän tosiaan ottaa huomioon kaikki pelot ja kannanotot, joita on ilmaistu, mutta hän haluaa tosiaan esittää myös toiveita, jotka liittyvät tähän uuteen teknologiaan ja uuteen energiamuotoon. Minua hämmästyttää siis, kun olen kuullut täällä radikaaleja näkemyksiä esimerkiksi edelliseltä puhujalta. Minun mielestäni meidän pitäisi sanoa aivan selvästi tietyt asiat. Voimme puhua argumentista toisinpäin, voimme puhua lobbauksesta, jota tekevät tai panosta että sellaiset yritykset, jotka vastustavat tämän tyyppisiä fossiilisia polttoaineita. Me, ehkä meidän pitäisi eh, suunnata keskustelua oikeaan suuntaan. On tietenkin pelkoja. Sehän on aivan luonnollista, että kaikki kansalaiset, jotka e, elävät Euroopassa, pelkäävät, aivan kuten he pelkäävät ydinvoimaa ja saattavat pelätä myös hiilidioksidipäästöjä ja veden saastumista. Tätä argumenttia voidaan käyttää, mutta tällä argumentilla voidaan oikeastaan torpata kaikki päätökset, joita täällä saattaa olla tekeillä. Meidän pitäisi suhtautua avoimemmin kompromissimahdollisuuksiin ja ehkä eh, tarkistuksista sitten eh, jotkut tarkistukset eivät eh, anna edes keltaista valoa, äh, vaan punaisen valon ja punaisen kortin jalkapallokielellä. Meidän täytyy ottaa huomioon, että tämä teknologia on hyvin tärkeä vaihtoehto niin sanotulle äh, likaiselle teknologialle. Tässä puhun omasta maastani, jossa käytetään paljon hiiltä. Tähän mennessä me olemme tehneet paljon ja olemme ponnistelleet, investoineet. Me olemme muuttaneet teknologiaamme, äh, kommunikaatioon kommunismin jälkeen ja edessämme on vielä paljon työtä ja kun minä olen kuullut näitä radikaaleja kommentteja, vaikuttaa siltä, että meille on nyt jaettu väärät kortit. Ehkä meidän pitäisi todellakin hakea kompromisseja. Ymmärrän kyllä, että yksikään puolueista ei ole täysin tyytyväinen, mutta kompromissit ovat tärkeitä ja uskoisin, että näiden tarkistusten osalta, jos ne hyväksytään, se tuhoaisi koko tämän työn, joka on tehty, eikä mentäisi kompromissihengessä. Haluan kiittää vielä Rasonikia tehdystä työtä. Tässä optimismin pitäisi voittaa. Emme voi antaa itseämme pelkästään pelkojen valtaan. Meillä pitäisi olla neutraalia teknologiaa varsinkin kun kyse on fossiilisista polttoaineista. Meillä oli sama ongelma, kun puhuttiin fossiilisista polttoaineista, joita löytyy merenpohjasta. Jos nyt ollaan sitä mieltä, että voidaan välttyä riskeiltä kokonaan, se olisi tietenkin naivia. Meidän pitää tehdä kaikkemme siinä, että minimoidaan mahdollisimman pitkälti riskit. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten muihin puhujiin, mutta ennen sitä toivottavasti tervetulleeksi uuden kollegan Erik Banki, EPPn riveihin lukeutuva unkarilainen kollega. Hän ymmärtää myöskin Saksaa. Tervetuloa. Hän on täällä varaedustajana mukana. Toivottavasti yhteistyö on hedelmällistä. Kiitos. Tervetuloa. Jetzt erhält die Kollegin Renate. Ja seuraavana Renate Sommer, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Bruslav Sonikia. Mielestäni tämä on hieno teksti vaikeaan aiheeseen liittyen. Mielestäni tämä ei ole niin yksipuolinen, kuten muut täällä ovat sanoneet. Päinvastoin. Mielestäni tämä on erinomainen pohja sille, että saamme aikaiseksi sellaisen kompromissin, jota meidän on aina etsittävä. Kun puhutaan säröityksestä, niin en oikein tiedä, mitä pitäisi sanoa. En vastusta tekniikkaa, olen insinööri ja olen avoin uusia teknologioita kohtaan, mutta kuten suurin osa kansalaisista, jotka joutuvat käsittelemään säröitystä, niin en oikein luota siihen. Sinänsä tekniikkaa en vastusta, mutta tämä kemia aiheuttaa ongelmia. Useimmiten se on se suurin huolenaihe. Ja sitten tämä kaasun karkaaminen ilmakehän, ei, ei se nyt ole suuri ongelma. Saksassa on kaivosteollisuuskokemusta, kuten muuallakin, ja minä tulen se kaivosteollisuusalueelta. Ja juuri tästä syystä olenkin sitä mieltä, että kemian, kemiikaalien käyttö särötyksessä on ongelmallinen kysymys. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia tuleville sukupolville. Omil, omalla alueellani on paljon mm, sellaisia jätteitä mm, perinteisestä kaivosteollisuudesta, rekisteröimättömiä kaivoskuiluja ja niin poispäin. No se johtuu siitä, että aikaisemmin menneenä vuosina ei tarvinnut tällaisia tietoja ilmoittaa minnekään. Ja näistä kärsivät sitten tulevat sukupolvet. Ja me tiedämme, että näitä paikkoja ei myöskään voida jälkeenpäin enää käyttää, vaikka ne jollakin suojakuvulla peitettäisiin. Mutta me tiedämme, että nämäkään eivät toimi aina sataprosenttisella varmuudella. Ja me tiedämme, että myöskin pohjavesi osittain saastuu. Ja kaikki alueet, joilla kaivosteollisuutta on harjoitettu, niin pohjavesivirrat ovat muuttaneet reittiään. Joten kyllä minä ymmärrän sitä, että sanotaan, että nykyisissä tai vanhoissa kaivosteollisuusalueilla pitäisi luopua särötyshankkeesta. Pohjavesiongelma on yksi päällimmäinen huolenaiheeni ja täytyy muistaa, että näillä kaivosteollisuusalueilla juomavesi tulee äh, naapurialueilta eikä omista pohjavesialueilta. Ja erityisesti meidän täytyy pohtia sitä, että voimmeko hyväksyä sen, että juomavesialueilla voidaan toteuttaa särötysporaustoimintaa. Eli kuten sanottu, tekniikkaan en luota aivan täysin, koska se ei ole sataprosenttisella varmuudella sellainen, ettei hyvin myrkyllisiä kaasuja pääse ylempiin maakerrostumiin ja siten aiheuttaa ympäristöön saastumista. Niin herää kysymys, että mitä kemikaaleja ylipäätään käytetään. On vaarallisia ja vähemmän vaarallisia, kuten esittelijäkin toteaa. Ja tästäpä syystä olisikin tärkeää selvittää, mitä kemikaaleja aiotaan tar- käyttää. Tämä olisi poliitikkojen ja kansalaisten kannalta tärkeää ja missä määrin olisi ylipäätään mahdollista luopua kemikaalien käytöstä kokonaan. Se edellyttää toki tutkimustoimintaa. Ja tutkimustuloksiahan varmaan on olemassa, mutta jos tutkimustoimintaa toteutetaan komission eri pääosastoissa, niin ehkäpä kannattaisi odotella tutkimusten valmistumista. Minusta on järjetöntä toimia niin, että me teimme päätöksiä ilman sen kummempaa taustainfoa, ilman että meillä olisi faktoja pöydällä. Ja täällä viitataan vuoden loppuun. Niin miksei me voitaisi odottaa vuoden loppua ja katsoa, mitä tutkimukset sanovat. Näin varmaan toimisimme sitten kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Niin, säröitystä ei saada sulkea pois suoralta kädeltä. Meidän täytyy olla avoimia uusia teknologioita kohtaan. Ja mitä tulee energian toimitusvarmuusaspektiin, sehän täytyy taata. Se on oikein oikea lähestymistapa. Kun siirrytään uuteen energiapoliittiseen lähestymistapaan, niin silloin tarvitaan tällaisia vaihtoehtoja ja meidän tulee vähentää riippuvuutta kolmansista maista tapahtuvan energiatuntiin, tuontiin. Kyllä me tarvitsemme kuulemistilaisuuksia, valistustoimintaa ja ympäristötutkimusta. Näitä kaivataan ja niin kuin Linda McEvan totesi, meidän täytyy selvittää, että kuka maksaa myöhemmässä vaiheessa syntyvät kustannukset. Eihän asia voi mennä niin, että sukupolvien ajan kansalaiset vastaavat sellaisista kustannuksista, jotka johtuvat säröityksen aiheuttamista myöhemmin syntyvistä haittavaikutuksista, joista tällä hetkellä ei ole vielä mitään tietoa, mutta meidän pitäisi olla tietoisia siitä, etteivät kansalaiset taas joudu maksamaan viulut sellaisesta, josta yksityiset firmat ovat hyötyneet. Tietenkin yksityinen, invest, yksityinen panostus on tärkeää, emme sitä missä nimessä kiistä, mutta jos yritykset muualta päin maailmaa investoivat Euroopassa tällaiseen toimintaan, niin meidän täytyy varmistaa, että mikäli myöhemmässä vaiheessa syntyy kustannuksia säröityksestä, niin heidän pitäisi myöskin vastata näistä kustannuksista, joita ei välttämättä synny, mutta kuitenkin. Kiitoksia. Niin, kalastuspoliittinen tekstikin on vielä esityslistalla ja esittelijä haluaa käyttää siihen liittyen oman alustusvuoronsa, joten nyt täytyy rajoittaa puheaikaa puoleentoista minuuttiin, koska muuten kyllä aikataulu mättää. Monia kysymyksiä on esitetty ja haluan myöskin esittelee Sonikille antaa mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Kollega Vittorio Prodi seuraavana. Olkaa hyvä. Eh, grazie Presidente, anche se vorrei... Kiitoksia puheen. Minä haluaisin eh, kysyä, tai haluaisin pyytää, että rajoitettaisiin eh, keskustelun alussa tätä aikaa, minkä tähden sitten loppuvaiheessa, loppupuheenvuoroista leikataan. Minun mielestäni tämä on kyllä hyvin tärkeä aihe. Tämä hydraulinen särötys on, murtaminen on erittäin tärkeää ja meidän pitää varmistua siitä, että tähän liittyy kattava ympäristövaikutusten arviointi, jossa katsotaan kaikkia seurauksia, ympäristöseurauksia ja myös sellaisia seurauksia, jotka saattaisivat vaikeuttaa saman maaperän, maapohjan tulevaa käyttöä myös alemmissa kerroksissa. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Minun sydäntäni lähellä on myös se, että jos me nyt tässä teknologiassa ja näissä teknologioissa sanomme, että meillä ei ole riittävästi resursseja tehdä sitä, mitä olemme päättäneet tehdä. Ja nyt me siirtyisimme sitten fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin. Meidän täytyy kyllä ottaa huomioon se päätös, joka on nyt jo tehty. Eli aloitetaan käyttää uusiutuvia energiamuotoja. Kiitos. Turio Kiitos. Kyllä Vittorio Prodi on oikeassa sanoessaan, että tällainen puheaikojen rajoitus pitäisi ottaa käyttöön heti keskustelun alussa, mutta halusin varjoesittelyille antaa riittävästi puheaikaa. Ja Renate Sommerille ei olisi pitänyt antaa näin paljon puheaikaa. Hän puhui kuuden ja puolen minuutin ajan, joten nyt täytyy kyllä olla vähän tiukempi puolitoista minuuttia seuraavalle puhujalle, olkaa hyvä. Many angles. On aina mielenkiintoista kuulla, että tieteellä on monta näkökulmaa, koska minulle tieteellinen todiste on todiste ja sanotaan, että siitä ei voida tehdä kompromisseja. Mutta kuitenkin nähtävästi, ainakin kollegat sanovat, on tutkimuksia, jotka puhuvat hydraulisen murtamisen puolesta ja vastaan. Tämä on jo mielestäni ongelma. Miten voidaan tehdä kompromisseja tieteen tuloksista? Joten minä kannatan hyvin pitkälti sitä, mitä kollega Mäke Evän täällä jo sanoi, että me odottaisimme ensin näitä muita tieteellisiä todisteita, jotka tulevat komissiolta, ennen kuin me jatkamme keskusteluamme. Mutta on hyvin selvää omalta kannaltani. Minun mielestäni meidän pitäisi siirtyä suoraan uudistuviin energioihin, enkä minä ymmärrä yhtään, miksi me tarvitsemme tällaista eh, teknologiaa. Minusta se, mitä me nyt tässä olemme missä me olemme epäonnistuneet, on se, että me tavallaan sisäistäisimme, sisä, ottaisimme todellisen hinnan hydraulisesta murtamisesta huomioon. Mikä on sen todelliset kustannukset? Olemmeko me ottaneet ympäristöasiat selkeästi huomioon? Esimerkiksi USAssa sanotaan jo, että lainsäädäntö tehtiin vasta kymmenen vuotta jälkeenpäin. Jos he olisivat tienneet kaiken jo etukäteen, he olisivat eh, voineet eh, ottaa mukaan kaikki nämä ulkoiset tulokset huomioon. Kaksi muuta asiaa. Juomavesi, siitä on sanottu jo paljon, mutta meidän tässä täytyy ensin puhkaista tämä ylimaakerros ja ennen kuin päästään varsinaiseen hydrauliseen murtamiseen, mennään näiden eri juomaveden kannalta tärkeiden kerrosten lävitse. Täytyy olla varovaisia tämän kontaminaation kannalta. Ja täällä on myös mainittu tämä maaperän epävakaus, ja me olemme nähneet sitä jo aika paljon CCSssä. Anna Rosberg. Paljon kiitoksia. Seuraavana Rosva, puolitoista minuuttia. Kiitos. En puhu ryhmän nimissä, mutta tämä on minun oma näkemykseni. Minä olen juuri lukenut, että yritykset, jotka ovat poranneet Puolassa tähän mennessä, että he eivät ole saaneet tarpeeksi liuskekaasua ja sen vuoksi he lopettavat. Minun kotimassani on myös liuskekaasua, mutta hallitus päätti aika hiljattain, että tätä ei saa porata. Ja minä toivon todellakin, että me saamme tutkimuksia liuskekaasun porauksen pitkäaikaisista vaikutuksista luonnolle ja ihmisille. Minä pyydän siis moratoriota. Minä kävin nimittäin Kanadassa, Albertassa ja olen puhunut siellä asuvien kanssa näistä pitkäajan vaikutuksista – ja heidän äh, tärkein eläin karibu on saanut leukemiaa ja monia muita erilaisia kasvaimia, vaikkakin tämä liuskekaasua äh, poraava firma on taannut, että mitään ei tapahdu. Ja minä tiedän aika paljon kasvistosta ja siellä Kanadassa asuvat sanovat, että tämä vaikuttaa todella paljon ja minä olen samaa mieltä. Eli siis tällä on todella paljon vaikutuksia myös väestölle. Eli kun minä kysyin näiltä ihmisiltä eh, heidän eh, elämästänsä liuskekaasun varjossa, pelkään, että meille käy samalla tavalla täällä, jos me käytämme liuskekaasua. Chris Davis, bitte. Ja seuraavana Chris Davis. Tracking the use of shale gas is relatively... Liuskekaasun poraaminen eli säröitys on suht uusi teknologia, mutta kolmas osa kaasusta Yhdysvalloissa tulee tästä, joten tässä on menty eteenpäin riippumatta siitä, mikä tämä turvallisuusaspekti on. Ja minun mielestäni Sonic on suht pidättyväinen tietenkin epävarmuustekijöitä teknologian suhteen on olemassa, mihin suuntaan ollaan menossa, mutta jos katsotaan esimerkiksi, että minkälaisia päästöjä saattaa syntyä, niin ne ovat ehkä korkeampia kuin perinteisten energialähteiden osalta. Jotkut ovat täällä todenneet, että me emme halua olla riippuvaisia kaasusta, mutta jos halutaan uusiutuvia energialähteitä käyttää, niin silti meillä täytyy olla tietynlainen backup silloin, kun tuuli ei puhalla tai aurinko paista. Moratoriota en voi hyväksyä. Tietenkin meidän täytyy olla varovaisia, mutta meidän täytyy toimia toisin kuin yhdysvaltalaiset lainsäädännön suhteen. Meillähän on muun muassa pohjavesidirektiivi olemassa ja tämä viimeisin lyö lukkoon tietyt rajat ja standardit pohjavesien osalta. Eli vaarallisia ja vieraita aineita ei saa päästää pohjaveteen, eli varovaisia pitäisi olla ja meidän pitää varmo, varmistaa, että olemassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä myöskin noudatetaan. Kiitoksia. Kiitokset Chris Davis tästä selkeästä kommentista. Näin olemme käyneet puhujaluettelon läpi ja täytyy kyllä sanoa, että ei käy kateeksi kollega Sonic. Teidän pitää oikeastaan tehdä mahdoton tehtävä, eli me haluamme yhtäältä energiaa puolella toimitusvarmuuden, mutta kyllä täällä ollaan esitetty myöskin huoles, huolenaiheita ympäristön rasituksista ja niin poispäin. Ja kotimaani suhteen voin sanoa, että omasta vaalipiiristäni löytyy monia kansalaisaloitteita. Tuhannet kansalaiset demonstroivat CCS ja säröitystä vastaan. Ja tiedän, että joissakin maissa priorisointi on toisenlainen talouden osalta ja energiavarmuuden ja energian toimitusvarmuuden osalta. Ja kollega Sonic, te saatte viimeisen puheenvuoron, mutta sitä ennen vielä komission edustaja. Komissiollekin on täällä esitetty kysymyksiä, joten heillekin puheenvuoro, mitä tulee näihin apuaineisiin, lisäaineisiin. Niihin liittyen kysymyksiä on kysytty. Minne nämä joutuvat? Yhdysvalloista kantautuneet tiedot sanovat, että neljän vuoden aikana miljoonia tonneja aineita on jäänyt pohjavesiin ja meidän täytyy varmistaa, ettei Euroopan unionissa näin pääse käymään. Eli miten voimme varmistaa kansalaisten suojelun? Minäkin olen Sommerin tapaan insinööri ja olen valmis suhtautumaan avoimesti uusiin teknologioihin, mutta tämä uusi särjytystekniikka ei ole ihan täysin vakuuttava ja kuten sanoin, niin ei käy kateeksi kollega Sonic, teidän pitää huomioida kaikki nämä kommentit puolesta ja vastaan. Ja nyt komissio, olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Totta kai äm, tällaisen teknologian käyttöön otto, esimerkiksi tämä hydraulinen ä, äh, murtaminen. Ja tässä ä, äh, tarvitaan varovaisuutta, ä, äh, kun mahdolliset toimijat äh, tulevat mukaan kuvaan. Mutta komissio toivoo varmistua aivan lähtökohdista alkaen, että me hyväksymme tasapainoisen lähestymistavan ja aktiivisesti seuraamme kehitystä ja äh, meidän pitää varmistua myös siitä, että täytäntöönpano ja äh, oma lainsäädäntöön vieminen on paikallaan tässä tällä alueella me olemme todenneet, että tarvitaan riskiarviointi myös liuskeöljyyn liittyviin toimiin. Tämä arvio viedään päätökseen käsittääkseni 2013 loppuun mennessä. Ja nyt kun keskustellaan komissiossa vielä, komission eri osastoilla varsinkin tässä osastojen välisessä työryhmässä, jossa on mukana kaikki komission energia, ilmasto, kansanterveys ja muut tahot. Me haluamme koordinoidun lähestymistavan tähän ja se on meille hyvin tärkeää. Me vaihdamme tietoa tietenkin myös EUn jäsenvaltioiden kanssa ja meillä on ollut hyvin rakentavia eh, tiedonvaihtoja mm, Yhdysvaltain kanssa – Useat näkökohdat, jotka tulivat esiin valiokunnan puheenvuoroissa, ovat myös näissä keskusteluissa mukana. Pitää tunnistaa selkeästi nämä hyödynnettävät alueet ja mitata vedenlaatu ja muut, muut tekijät ennen kuin lähdetään mihinkään toimenpiteisiin. Nyt on mainittu usein, useaan otteeseen jo nämä selvitykset ja tutkimukset. Yksi niistä on hoidettu ympäristöpääosastossa ja siinä puhutaan riskien tunnistamisesta ja se on tulossa elokuun toisella viikolla. Meillä on tässä hiukan viivästystä, mutta siitä huolimatta toivomme, että tulokset tulokset tulevat sitten tarkemmin käyttöön syyskuussa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, esittelijä Sonic. Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet tähän hyvinkin elävään keskusteluun me voinemme palata takaisin nyt tähän aiheeseen. Pitääkö meidän vai eikö meidän pidä ottaa tähän nyt kantaa? Minusta meidän pitää. Meidän tulee tehdä näin, koska meillä on yhä enemmän analyysejä. Euroopan komissio esitteli tutkimuksen, joka ilmaisi hyvin selvästi, että olemassa oleva lainsäädäntö Euroopassa riittää, jotta voimme turvallisella tavalla käyttää tätä tekniikkaa. Ja sitten me luimme, siinä sanottiin vielä lopuksi, että on valvottava tilannetta. No, mikä on tilanne? Jotkut jäsenvaltiot ovat jo käynnistäneet tämän teknologian käytön. Tiedän, että amerikkalaiset ovat tehneet näin jo viimeisen 30 vuoden ajan. Joten kysymys kuuluukin, onko minun ehdotukseni, joka pyrkii olemaan hyvin varovainen, ja huolehtimaan ympäristönäkökulmista ottamalla käyttöön tietynlaisia keinoja, jotka osoittavat, että me pyrimme vakavalla tavalla käsittelemään tätä asiaa. Merkitseekö tämä sitä, että minun ehdotukseni ei ole oikea? Ja että tälle pitäisi sanoa ei? Minusta meidän pitäisi noudattaa sitä logiikkaa, jonka mukaan Euroopan parlamentti pyrkii katsomaan tätä asiaa kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Me olemme analysoineet lainsäädäntöä, me haluamme ehdottaa tiettyjä muutoksia, mutta sanomme hyvin selkeästi ja vahvasti, että meidän on oltava varovaisia ja meidän on myös informoitava ja tiedotettava niin että voimme olla varmoja siitä, että ihmiset, jotka asuvat siellä, tietävät, mitä tapahtuu. Minä uskon, että tämä lähestymistapa on oikeutettu ja se on oikea Varovaisuus on olevais, olemassa ja tämä varovaisuus onkin yksi syy siihen, että meidän täytyy palata tähän asiaan ja keskittyä tiettyihin kommentteihin. Ei minusta teollisuuden lobbaus ole niin vahvaa, en ainakaan koskaan ole tuntenut sitä tämän mietinnön parissa työskennellessäni päinvastoin. Mitä minä muistan pari vuotta sitten, kun me puhuimme Nord Stream kaasuputkesta, Muistan, että silloin Nord Stream äh, lähti lobbaamaan korkean tason poliitikkoja joka puolella äh, Eurooppaa. Ja he tulivat myös meidän luoksemme. Me saimme jopa valituksia äh, komissiolta liittyen tähän kaasuputkeen. Mutta Muistaakseni komissio ei kuitenkaan reagoinut tähän kovinkaan paljon. En silloin liioin kuullut mitään vastaääniä, mutta ehkä meidän tulisi muistaa, että se raha, jota potentiaalisesti tässä on mukana meidän tutkimusohjelmistamme, jotta voidaan tarkistaa tämän hydraulisen murtamisen turvallisuus. Esimerkiksi Itävallassa näin tehdään, on tehty tiettyjä tutkimuksia, jotta voidaan varmistaa, että hydraulisessa murtamisessa ei käytetä mitään vaarallisia aineita. Jos me lähdemme tähän mukaan, se voi olla ihan hyvä, koska mehän myös sijoitamme rahaa puhtaisiin hiiliteknologioihin. Meillä täytyy olla tiettyjä energiavarantoja. Meillä täytyy olla energian, energiavirran täytyy olla tasainen. Ja liuskekaasu voisi olla yksi vaihtoehto ja hyvin menestyksekäs vaihtoehto. Ja puhun tässä nyt toki minun näkökulmasta, niin Itä-Euroopan näkökulmasta, mutta tiedän, että USA työskentelee myös kovasti vähentääkseen CO2-päästöjä. Palatakseni vielä tähän lobbauskysymykseen. EPP on järjestänyt useita kuulemisia yhdessä komission kanssa ja me olemme myös järjestäneet erilaisia workshoppeja. Ja ihan rehellisesti sanoen, on ollut hyvin paljon mahdollisuuksia tavata ja osallistua hyvin vahvaan keskusteluun ja on esitetty argumentteja puolesta ja vastaan näissä keskusteluissa. Ja sitten kommentti tanskalaiselle kollegalleni, niin edustaja Rosenbachille. Kun puhumme Kanadasta, ehkä tässä jäi huomiotta kaksi asiaa. Siellähän Albertassa on porattu öljyä erityishiekasta. Tässä teknologiassa pyritään käyttämään tätä ylintä kerrosta. Se on ihan eri asia. Se teknologia vaikuttaa esimerkiksi puihin ja kasveihin, mutta tämä teknologia on erilaista. Joten johtopäätöksenä Puheenjohtaja sanoi, että tämä tehtävä on vaikea ja että hän ei minua kadehdi. Muistan, kun äh, olin opiskelija ja taistelin kommunismia vastaan Puolassa, joten äh, mikä tahansa haaste on tervetullut. Minä olen oppinut kaikista haasteista jotain. Ja hyvät kollegat, tehdään kompromissi, tehdään yhdessä tämä mietintö. Ja otetaan huomioon erilaiset näkökulmat ja mietitään riskejä, mutta osoitetaan myös, että Euroopan parlamentti haluaa hyvin selkeällä äänellä osallistua tähän keskusteluun ja se haluaa sanoa, kuka tätä haluaa. Meillä on lainsäädäntöä, he voivat sen tehdä. Mutta he eivät voi toimia lainsäädännön vastaan, koska lainsäädännöllä tuetaan terveyttä. Kiitoksia edustaja Soni. Tietenkin me tarvitsemme yhteisen kannan. Tähänhän tällä valiokunta-aloitteisella tekstillä myöskin pyritään ja minä uskon, että se myöskin onnistuu. 19. syyskuuta tapaamme täällä valiokunnassa, äänestämme tarkistuksista ja täysistun käsittely todennäköisesti lokakuussa 2012. Hyvä. Sitten viimeisimpään esityslistan kohtaan Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Ensimmäisenä puheenvuoron saa valmistelija. Chrysologeos, olkaapas hyvä. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν έχουμε επαρκή χρόνο για να γίνει συζήτηση. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι νομίζουν... Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. En tiedä, ehdimmekö käymään tätä keskustelua nyt jäljelle jäävien minuuttien aikana. Kyllä voimme ehkä tätä lykätä, jotta voimme käydä kunnon keskustelun. No valitettavasti vaihtoehtoja ei ole, joten ennen kuin lähdemme työjärjestyskikkailuun, niin käydään suoraan asian kimppuun. Tästä on keskusteltu tästä aiheesta ja ehdottaisin, että jatkamme käsittelyä ja jatketaan niin kauan kuin vain on mahdollista. No jos me jatkamme työjärjestyskysymysten vatvoimissa 10 minuuttia, niin sitten tulkkauskin päättyy. No niin, nyt ehdotan, että aloitamme alustuksella ja katsotaan kuinka pitkälle päästään. Sitten selviää, mitä tehdään. Olkaa hyvä. Τα θέματα της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και νομίζω... Kiitoksia. Nyt on kyse meri- uudistamisesta. Tämä on erittäin tärkeä asia ja minä tulen saaristoalueelta ja siksipä minullekin on erittäin tärkeä tämä aihe. Rahasto on erittäin tärkeää, kun politiikkaa lähdetään muuttamaan. Sitä on todellakin muutettava ja uuden raha, uutta rahastoa on tarkasteltava. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on kestävä kalastuspolitiikka käytössä. Ja minä uskon, että rahaston avulla voidaan muuttaa tilannetta siten, että voimme ylikapasiteettia leikata, saada aikaisiksi kaikilla aloilla kestävää kalastusta. Yhteinen kalastuspolitiikka ja tämä rahasto tarjoavat niitä varoja, joita tarvitaan politiikan toteuttamiseksi, integroidun politiikan toteuttamiseksi ja niin poispäin. Alkuun meillä oli kaksi erillistä rahoitusvälinettä ja ne yhdistetään yhdeksi ainoaksi ja se parantaa hallinnointia ja tuloksia. Näin voimme myöskin kohdennetummin toimia ja käyttää olemassa olevia varoja tehokkaammin hyväksi. Tarkoituksena on varmistaa, että rahastosta voivat nauttia ne maat, jotka toimivat määräysten mukaisesti, eli muun muassa noudattavat näitä raportointi- ja valvontavelvoitteitaan. Mutta vain ja ainoastaan, mikäli näitä määräyksiä siis noudatetaan. Να μπουν νέοι Tarkoituksena on siis tehostaa kalastuspolitiikkaa ja sosiaalista vuoropuhelua täytyy käydä, työllisyystilannetta täytyy tarkastella ja parantaa työllisyystilannetta ylipäätään. paikallisten ja alhaalta ylöspäin järjestelmien kehittäminen, kehitysstrategioiden kehittäminen, yhteistyömallien kehittäminen, nämä ovat tukemisen arvoisia ehdotuksia. Ehdotuksessa pyritään myöskin tukemaan biodiversiteettiä ja myöskin Natura 2000-alueiden suojelu sekä merialueiden suojelu. Näin voidaan siis parantaa biodiversiteettiä. Näin voimme varmistaa avoimuutta ja kansalaisten valistamista on olemassa myöskin viittauksia kalastusmenetelmiin ja alueellisiin aspekteihin. Rakenteellisia muutoksia tot, toki tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että rahastoa käytetään vain ainoastaan kestävän kalastuksen hyväksi, sillä me emme voi käyttää sellaista lähestymistapaa, josta on hyötyä vain pienen pienelle kohderyhmälle. Pienimuotoinen rannikkokalastus ja ekoystävällinen lähestymistapa jäävät siis hiukan taka-alalle. Rahoituksen avulla yritetään leikata olemassa olevaa ylikapasiteettia, mutta meidän täytyy kuitenkin linkittää rahoituksen saamiseen myöskin ehtoja joka liittyy myöskin kalastuskapasiteetteihin, joten meidän täytyy selvittää milläkin alueella kuinkakin paljon kalastetaan. Kyse on myöskin siirrettävistä tuista, mutta välttämättä kaikki jäsenvaltiot eivät ole tyytyväisiä tähän lähestymistapaan. Meidän täytyy toimia aina siten, että tästä olisi mahdollisimman äh, laajalti hyötyä. Investointituki, sen avulla yritetään vähentää myöskin sivusaaliden poisheittoa Eli yritetään rajoittaa sivusaalismäärien kasvua ja ettei sivusaalita toimiteta markkinoille myytäväksi. Lisäksi vesiviljely huomioidaan niin kuin myös sosiaaliset kysymykset. Tähän liittyen on esitetty tarkistuksia, kuten esimerkiksi rahoitusaspektiin liittyen Jos markkinat tarjoavat hyvän hinnan ja mikäli tilanne muuttuu, niin ehkäpä kannattaa myöskin sopeutua tähän tilanteeseen. Ja mitä tulee tähän vesiviljelykysymykseen, tämä ei ole looginen tarkastus. Minun mielestäni veronmaksajien ei pitäisi vastata näistä kustannuksista, vaan itse yritysten. Ja mitä tulee näihin tarkistuksiin ja tuen poistamiseen liittyen. Sitten on olemassa tarkistuksia, jotka liittyvät kalastustoimintaan niiden lajien osalta, joita, joille ei riitä markkinoille kysyntää. Nyt täytyy vain varmistaa, että tuen myöntäminen ei johtaisi ylikalastukseen tai vesiviljelyn kasvattamiseen. Tarkoituksena on löytää mahdollisimman tasapainoinen kalastustoiminnan varmistaminen unionin alueella. Saaneen korostaa tätä vesiviljelykysymystä. Se pitää sisällään tiettyjä ongelmia – meidän tulisi tukea vain ympäristöystävällistä vesiviljelytoimintaa. Eli tällä saralla täytyy pyrkiä rajoittaviin toimenpiteisiin. Kalasvarat ovat yhteisöllinen vara, niin kuin on sanottu, mutta yhteisöllisyys tarkoittaa myöskin yhteisöllistä vastuuta kalakantoja täytyy suojella, ympäristöä täytyy suojella, kalastustoimintaa täytyy suojella, erityisesti rannikkoyhteisöä täytyy suojella. Tästäpä syystä meidän täytyy kerätä tietoa, jonka pohjalta voidaan sitten luoda kestävää kalastuspolitiikkaa. Eli toiminnan pitää olla kestävää, eli meidän täytyy katsoa pidemmän aikavälin toimintaa ja tältä pohjalta olen myöskin itse laatinut tämän tekstin. Eli ennaltaehkäisevä on paras lähestymistapa. Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että toimitaan faktojen pohjalta ja ekosysteemiä kestävästi suojelen. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta ja kun katson kelloa, niin sanoisin, että jatkamme keskustelua mutta se, että jatkammeko keskustelua varjoesitelyiden kanssa kello 15, vaiko vasta sitten, kun koko esi- tämän päivän esityslista on käyty läpi? Three o'clock, please, Chairman. Three o'clock, I'm out. Minä en ole meidän tulisi nyt rajata tämä, koska minun on myös lähettävä. Meillä on muitakin asioita esityslistalla. Joten jos me aloitamme tasan kello kolmelta, niin viemme sen päätökseen kymmenessä minuutissa. Frage geht auch nochmal an die Kommission. Ja katso myös komission suuntaan. Sopiiko teille kello 15? Voitteko olla paikalla? Nyökkäilette, joten toimitaan näin. Hyvä, kiitoksia ja hyvää ruokailua. Thank you, interpreters.